me kaikki voimme olla yhteistyössä tehdäksemme parhaamme. Kiitoksia puhemies. Rouva komissaari, kiitoksia. Ja keskustelun päätteeksi on äh, esitetty neljä päätösosmaesitystä. Ja näin on keskustelu on päättynyt. Äänestys on tänään kello 12 alkaen. Seuraavaksi esityslistalla on vuorossa herra Daffin mietintö, joka koskee Euroopan parlamentin jäsenten valitsemista annetun säädöksen muuttamista. Ja puheenvuoro saa ensimmäisenä esittelijä herra Duff. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. President, uh... Rouva puhemies, voisinko aluksi tehdä yhteenvedon periaatteellisesti liittyen tähän uudistuspakettiin, josta on vahvasti sovittu valiokuntatasolla me haluamme siirtää äänestyspäivän kesäkuusta toukokuuhun ja me haluamme luoda modernin ylikansallisen listan käsitellä immuniteettia. Olemme äh, saaneet aikaan keskustelua neuvostelun, neuvoston kanssa, mitä tulee paikkojen uudelleen jakoon. Ja minä toivon, että tämä tulee onnistumaan. Meidän täytyy sopia vielä matemaattisesta kaavasta, jolla se tehdään. Pyydämme komissiota tekemään ehdotuksen, uuden ehdotuksen, joka helpottaisi kansalaisten osallistumista vaaleihin, olivatpa he missä tahansa, elivätpä he missä tahansa unionin alueella. Avainehdotus ja se ehdotus, joka on aiheuttanut ristiriitaista palautetta on se, että meillä olisi 25 paikkaa parlamentissa, joihin edustajat valittaisiin ylikansalliselta listalta. jonka Euroopan poliittiset ryhmät olisivat laatineet. Tämän tarkoituksena on muuttaa eurooppalaisia vaaleja ja antaa poliittisille ryhmille keskeinen rooli vaalikampanjoissa, jotta eurooppalainen ulottuvuus tuotaisiin dynaamisesti mukaan vaalikampanjoihin. Tämä olisi mahdollista. Barroson menestys komission puheenjohtajana perustuu varmastikin tällaiseen ylikansalliseen listaan. On tullut aika vahvistaa eurooppalaisia poliittisia puolueita. On aika, jolloin monet ehkäpä suurin osa kansallisista puolueista – ei pysty tai ei halua ajaa eurooppalaista integraatiota demokraattisella ja tehokkaalla tavalla. Minulle on sanottu, että nyt ei ole aika tällaisille radikaaleille ehdotuksille, koska se sitten olisi, koska olisi hyvä aika tehdä mitään politiikassa. Kun parlamentin legitimiteettiä on kyseenalaistettu, on hyvä tapa toimia, on oikea aika toimia. Kun me ajamme talous hallintoa on oikea aika antaa Euroopan demokratialle vahvempi profiili ja lisävoimaa. Minä suoraan sanottuna epäilen, että mielenosoittajat syntagma-aukiolla eivät valittaisi, jos heille annettaisiin mahdollisuus äänestää kahdesta poliittisesta listasta, kansallisesta ja yleiseurooppalaisesta. Eräät henkilöt ovat myöskin olleet huolissaan siitä, että olisi tarpeen muuttaa primäärioikeutta, mutta pienet muutokset perussopimukseen olisivat tarpeen, jotta me voimme ottaa mukaan Kroatian jäsenet ja korjata nykyinen tilanne, sillä nykyinen parlamentin rakenne ei kunnioita alenevan suhteellisuutta periaatetta, joka on perussopimuksessa mukana. Voisin kuitenkin esittää huolen, jos sallitte, on kritisoitu, että tämä voisi saada aikaan tilanteen, jossa olisi kaksi luokkaa edustajia. Tällainen ykkösluokka eurooppalaisia edustajia ja sitten alempi luokka kansallisilta listoilta valittuja edustajia, mutta Perussopimukset sanovat, että me olemme Euroopan unionin kansalaisten edustajia ja me joudumme varmistamaan ääni, äänestysuudistuksen, jotta me voisimme toteuttaa Lissabonin sopimusta poliittisesti poliittisesti ja demokraattisesti tässä tilanteessa. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Duff. Hyväksyttekö kysymyksen herra Foxilta? Herra Fox, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin kysyä herra Duffilta. Syy, miksi äänestys hänen mietinnöstä on lykätty, johtuu siitä, että hänen ryhmänsä PP ja sosiaaliset ovat täysin ja muut ryhmät ovat vähemmän innostuneet, jos näin voidaan sanoa, on aivan selvää, että enemmistö ei puolla ylikansallista ääni, äänestyslistaa. Ettekö voisi ehdot, poistaa tämän ehdotuksen ja jatkettaisiin hiukan vaatimattomimmin osuuksin tätä mietintöä? Mr. Fox has a Herra Fox arvostaa ja arvioi toisella tavalla tilannetta poliittisissa ryhmissä kuin minä on totta, että jos kosketaan vaaliuudistukseen, jäsenet ovat sitä mieltä, että tämä on hyvin herkkä kysymys ja hankala kysymys. Olen sitä mieltä, että valiokunnan pitäisi kuulla niitä huolia ja kysymyksiä, joita on ilmaistu poliittisissa ryhmissä, jotta voisimme nähdä, olisiko mahdollista muuttaa ehdotusta ja parantaa sitä jotta saisimme sen taakse konsensuksen. Minun täytyy kuitenkin hyvin selkeästi sanoa, että esittelijä tulee sitoutumaan ja pitäytymään tähän ylikansallisen listan periaatteeseen. Kiitoksia esittelijälle. Seuraavaksi komission puolesta uudelleen rouva komissaari Demanaki. Olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluan siteerata, kun katsotaan eteenpäin komissio vahvistaa, että unioni suu, hyötyisi suuresti, jos osa Euroopan parlamentin jäsenistä valittaisiin eurooppalaisilta listoilta, jossa on mukana koko eurooppalainen äänestäjäkunta. Tämä on ote, ei ö, tämän mieti tästä mietinnöstä, jonka esittelijät on esittelyt, vaan itse asiassa tämä on peräisin komission tiedonannosta, jonka se esitti valmistelukunnalla jo vuonna 2002. Niinpä komissio on edelleenkin vakuuttunut siitä, että eurooppalainen lista voisi auttaa lisäämään monikansallista ulottuvuutta eurovaaleissa. Niinpä haluan sanoa muutaman sanasen tästä herra Duff, Andrew Duffin mietinnöstä. Ensinnäkin olen todennut, että, että valtava esittelijä on, on vahvasti henkilökohtaisesti sitoutunut tähän ja siitä teille kiitos. Ja tämä saa laajaa tukea europarlamentissa näinkin vaikeassa ja herkässä asiassa. Mietintö keskittyy luomaan yleiseurooppalaisen vaalipiirin, josta 25 meppiä valittaisiin tiedän, että, että tämän, tämän kokouksen, tämän parlamentin jäsenet vastustavat tätä, mutta tämä on kuitenkin hyvä asia, viedä, jota voidaan viedä eteenpäin. Ei ole, sitä ei ole kuitenkaan helppo panna täytäntöön, ja tässä alkaakin komission huoli. Niinpä ensinnäkin en ole varma, että meidän kansalaisemme ymmärtäisivät tarvetta lisätä paikkojen lukumäärää parlamentissa. Tämä oli valmistelukunnan johtopäätös että yli 750 jäsentä ja, ja parlamentilla on, sellainen parlamentti voi olla, vai, voi olla aika raskassoutuinen. Sitten tällainen lukumäärän lisääminen erityisesti perussopimusten muuttamista, paitsi jos 25 jäsentä valittaisiin monikansallisesta listalta, niin silloin se oli osa tätä kokonaislukumäärää. Komission mielestä tämä menettelytapa ero on huomattava ja ymmärrän hyvin e, että esittelijä onkin esittänyt tarkistuksia, jolloin, joilla tämä ovi jätettäisiin auki. Kolmanneksi oli niin vaikeaa päästä kompromissiin paikkojen allokoinnista jäsenvaltioiden kesken, että tuntuu aika vaikealta avata tällaista keskustelua nyt juuri tällä hetkellä, mutta tällainen keskustelu olisi kuitenkin oleellinen osa tätä prosessia, jos nämä 25 meppiä olisivat osa tätä kokonaislukumäärää parlamentissa. Neljänneksi tämä periaatteellinen elementti tässä uudistusehdotuksessa täytyisi ratifioida kaikissa jäsenvaltioissa – ja, jo, ja joskus tämä saattaisi merkitä jopa kansanäänestystä. Ollammeko me valmiita lähtemään tällaiselle riskille, että kansanäänestys tulisi ei nykyisessä, nykyisessä ilmapiirissä kaikenlaiset kansanäänestykset olisivat riskinalaisia ja kansalliset parlamentit, kansallisten parlamenttien ratifiointiprosessi ei voi olla mitenkään taattu juttu. Joka tapauksessa sopimus vaatii Euroopan neuvoston Euroopan neuvostolta yksimielistä päätöstä ehdotuksesta tämän parlamentin suuntaan. Näin ollen parlamentti, tämä on selkeä viesti. Teidän parlamenttinne, parlamentilla on oikeus olla aloitteellinen tässä asiassa. Ei ole olemassa mitään muodollista roolia komissiolle tässä asiassa. Luotankin, että te ehdotatte ehdotuksenne riittävän ajoissa Eurooppa-neuvostolle, jotta päätös voitaisiin tehdä riittävän ajoissa ennen kuin eh, vaalit, ennen kuin vaalit pidetään 2014. Lisäksi eh, mietintö esittää ajatuksen, että luottaisiin eh, luot, että voitaisiin myös verifioida näiden vaalien tulokset. Siinä myös luodaan mahdollisuus, että kaksinkertaista äänestystä ei voida tehdä. Ja tämä varmastikin olisi tarpeellista. Ja tämä tämä tapahtuu ratifioinnin jälkeen. Komissio tarvitsee aikaa tähän ehdotuksen tekemiseen ja se tarvitsee, tämä myös jäsenvaltiot vaativat aikaa tämän hyväksymiseen. Tämä olisi mahdollista ainoastaan vuonna 2019 vaaleissa vasta aikaisintaan. Tämä minulla onkin erityinen pyyntö komission nimissä, että tehtäisiin uusi ehdotus nykyisin järjestelmän muuttamisesta, joka koskee EU-kansalaisten osallistumista eurovaaleihin jäsenvaltioiden tasolla, jossa he asuvat Komissio on jo tehnyt tällaisia sitoumuksia, mutta niin kuin tiedätte, ehdotus, ehdotusta jarrutetaan neuvostossa vuodesta 2006 lähtien, koska jäsenvaltiot eivät pääse yksimieliselle kannalle, jota kuitenkin vaaditaan tähän, tällaiseen ehdotukseen. Ja toinen vaatimus, joka koskee komissiota, koskee tilastoja ja teidän toivomustanne saada parempia ja vertailukelpoisempia tietoja jäsenvaltioista. Ja tästä asiasta voin ilmoittaa, että komission yksiköt ovat tällä hetkellä tekemässä työtä ehdotuksen laatimiseksi, joka valmistunee pian. On monia muitakin kohtia tässä mietinnössä, mutta komissio voi vain tukeutua tällaisiin periaatteisiin kuin parempi naisten edustus ja vähemmistöedustajien ja demokraattisten sääntöjen kunnioittaminen ehdokkaita asetettaessa – ja komissio niin ikään tukee ajatusta, että saataisiin vaalit toukokuulle eikä kesäkuulle. Niin puhemies, ymmärretään, että, että tämä mietintö koskee perustuslaillisia asioita eikä niinkään pelkkää yksinkertaista lainsäädäntöä. Voin sanoa teille, että komissio on jo valmis vuoden 2014 vaaleihin – tiettyinen tarkistuksineen tässä uudistusehdotuksessa mainitsin aikaisemmin, että, että jos käytetään direktiiviä 93, jossa otetaan huomioon keskustelumme tulos tänään, jotta voitaisiin rohkaista ihmisiä asettumaan ehdolla ja että kaksinkertainen näistä voidaan estää e, tukeutuen nykyisiin ex-ante-tarkastuksiin. Mitä taas tulee tilastoihin, komissio on jo valmistelemassa ehdotusta, jolla parannettaisiin eh, tätä eh, populaatiotietojen vertailukelpoisuutta. Ja lopuksi kolme kuukautta sitten varapuheenjohtaja Setsovits lupasi tutkia teidän pyyntönne erityisen eurooppalaisen oikeudellisen statuksen muodostamista poliittiselle puolueelle Euroopan tasolla. Näin ollen komissio on tällä hetkellä selvittämästä näitä keskeisiä elementtejä Janukan mietinnössä avomielisesti ja me palaamme tähän asiaan lähitulevaisuudessa. Paljon kiitoksia ja olen pahoillani puhemies, että käytin niin paljon aikaa. Kiitoksia rouva komissaari ja kiitoksia, että myös olitte niin, olitte niin käytitte komission ajan runsaskätisesti. Sitten on poliittisten ruomien puheenvuorot ensimmäiseksi herra Schöpfelin EPP-ryhmän puolesta kaksi minuuttia. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Kiitän komission jäsentä erittäin selkeästä komission kannesittelystä. Erityisesti kiitokseni Andrew Duffelle hänen yhteistyökykynsä on aivan erinomaista tämän mietinnön yhteydessä. Yksi ehdotuksista mietinnössä joka liittyy Euroopan vaaliin, on aivan erityisen haastava. On huomattavasti vastustusta sitä ajatusta vastaan, että olisi tällaisia Euroopan laajuisia äänestyslistoja, jotka edustaisivat kuitenkin eurooppalaista identiteettiä ja etua. Minun kantani on, että tämä ristiriita vaatii lisätutkintaa, koska yleisesti ottaen, on parlamentissa enemmistö, joka tukee laajaa eurooppalaista integraatiota. Kuitenkaan nämä yleiseurooppalaiset listat osoittautuvat lähes mahdottomaksi hyväksyä monien kohdalla. Minulla on sellainen käsitys asiasta, että kun näitä vastustetaan, se johtuu pääasiassa siitä, että ajatellaan lyhyellä aikavälillä eikä pitkällä aikavälillä. Kyllä, tämä on totta, totta lyhyellä aikavälillä Euroopan edessä on talouden kriisi, jolla on pitkät seuraamukset, euron tulevaisuus ei todellakaan ole varma, ja välineet, joilla ratkaistaisiin kriisi, ovat vieläkin pohdinnan alla. Ne, jotka keskittyvät lyhyen aikavälin, sanovat siitä, että nyt ei ole aikaa kokeilla mitään Euroopan laajuisia listoja vielä. Itse asiassa, jos, jos toisin, tehdään tämmöinen pidempi aika kriisin ratkaisut kuitenkin tarvitaan enemmän Euroopasta integraatiota eikä vähemmän. tämä kiis tarkoittaa sitä, että siirretään enemmän toimivaltuuksia ja valtoja EUlle. Tässä kun sitten myös tarvitaan edustusta, sehän kuuluu demokratian ytimeen ja vaaditaan, että edustusta tapahtuu Euroopan tasolla. Ja juuri tästä on kysymys Euroopan laajuisessa listassa. Halutaan edustaa eurooppalaisia, Eurooppaa ja tämän takia jos keskittyy vain lyhyen aikavälin, niin se on lyhytnäköistä ja turhan, aika, turhan päivästä. Kiitoksia kollega. Sitten sosiaalisten demokraattien ryhmäpuolesta vuodossa herra Goltieri, kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Ma... Kiitoksia, rouva puhemies. Sosiaalidemokraattiryhmä on sitä mieltä, että todellisen eurooppalaisen politiikan rakentaminen on ehdoton ehto, jotta me voisimme siirtyä seuraavaan eurooppalaiseen politiikkaan, joka voisi vastata näihin valtaviin haasteisiin, joita meillä on. Lissabonin sopimus on tähän liittyen ollut valtava askel eteenpäin, erityisesti mitä tulee esittelee Dafin mainittu valitsemaan periaatteeseen, että Euroopan parlamentti edustaa suoraan eurooppalaisia kansalaisia. Ja huolimatta tästä tärkeästä uudistuksesta Lissabonin sopimuksessa, huolimatta nykyisestä todellisuudesta, huomaamme kaikesta tästä huolimatta, että eurooppalainen politiikka on vielä kaukana – keskustelu kansallisissa valtioissa keskittyy liikaa kansallisiin kysymyksiin. Puolueet puhuvat liikaa asioista vain kansallisissa puitteissa ja jopa Eurooppa-vaalit ovat kansalaisille jotakin, mikä vaikuttaa vain sisäpolitiikan ajamiselta. Tämä selittää sen, että ääni, äänestysvilkkaus on erittäin matala. Eurooppalainen vaalitapa, joka korostaisi yhteisiä periaatteita, voisi lisätä keskustelun eurooppalaistumista. Tähän on kuitenkin olemassa ehtoja. Sosialistit ovat täysin tietoisia ongelmista, jotka liittyvät tähän ehdotukseen, ja silti olemme tukeneet valiokunnassa tätä ylikansallista listaa. Samaan aikaan me olemme puolustaneet ajatusta – sillä olemme sitä mieltä, että on tarpeen saada aikaan mahdollisimman suuri konsensus tämän ehdotuksen taakse. Meidän täytyy kuitenkin vahvasti jatkaa töitä tällä uudistustiellä, mitä tulee vaalitapaan. Se korostaa näiden vaalien ylikansallista luonnetta. Kiitoksia sitten Rova Tain äh, liberaalien demokraattien ryhmän puolesta puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Niin parhain Andrew ensinnäkin haluaa ryhmämme nimissä lämpimästi kiittää sinua vuosi, vuosikausien yhteistyöstä, jota olet panostanut tähän eh, mietintöön ja siihen energiaan, koska me tiedämme kaikki, meidän täytyy jossakin vaiheessa päästä tähän siinä jo aikaisemmin otit tämän esille. Tämä on oikea ajankohta. Minusta ajankohta on sellainen, että se pitäisi, meidän pitäisi hyväksyä syyskuussa ehdottomasti mietintö. Me tiedämme, että silloin vielä tulee kestämään vielä vuosia tai ehkä vuosikymmeniäkin, e, kunnes tämä saadaan pantua täytäntöön, mutta kuitenkin ellei me nyt aloita, niin silloin tämä Eh, siihen emme pääsekään lähivuosikymmenen. Minä toivon ainakin henkilökohtaisesti, että minä itse voisin kokea sen, että me todellakin pääsisimme todellisiin, todelliseksi parlamentiksi, jossa on yksi yleis, kans, ylikansallinen lista, koska tämä on, on myös esi, tällainen vaatimus Saksan perustuslakituomioistuimesta, että me olemme legitiimejä vasta silloin, kun me kun meidät voidaan valita kaikkien kansalaisten, Euroopan kansalaisten toimesta. Muilta osin toi, suosittelisin, E, jotta sitten voitaisiin päästä kompromissiin, että ehkäpä että tullaan vastaan niitä pieniä valtioita, jotka, että tätä osuutta voitaisiin siihen laajentaa 10 prosentilla. Minun ryhmämme puheenjohtaja Verhofstadt e, etti esille tämän oikeastaan niin kuin leikkisesti puheessaan. Niin, kiitoksia. Rova kollegi, hyväksyttekö välikysymyksen herra Stojanovilta? Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Sellainen valtio, joka on rakenteeltaan federalistinen, on USA. Ja federalistit Euroopassa uneksivat tällaisesta amerikkalaisesta mallista Eurooppaan. Voisitteko esittää kysymyksen? Ei tämä ole puhe. Kysymys. Kyllä. No tässä osassa minä esitän kysymyksen. Tässä tilanteessa me, me emme tarvitse meidän ei tarvitse olla suurempia federalisteja kuin, kuin USA-federalistit. Um um, um no nyt täytyy puhua selvästi. Tämä ei ole mikään väline ei tällainen mikään väline, että pitää puheita. Tässä te käytätte väärin tätä välinettä, sinistä korttia. Te pyysitte sinistä korttia tätä catch-menettelyyn. Te voitte nyt pohtua, pohtia, että jäättekö pois catch-listalta vai pyydätte uudelleen puheenvuoron. Me jatkamme puheenvuorolistalla seuraavaksi Refox kaksi minuuttia. Euroopan konservatiivien ja reformistien puolesta, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies Duffin keskeinen ehdotus sitä luodaan 25 uutta paikkaa parlamenttiin, jotka valitaan kaikilta. Minä olen sitä mieltä, että jos uuli vaalipiiri luodaan, joka on koko EUn alue, on demokraattisen virheellinen. Niin pyydän, kysynkin häneltä, kenelle nämä 25 ovat vastuussa, eivät ainakaan ihmi- he ovat vastuussa vain Euroopan poliittiselle puolueelle, joka heidät on listalle sijoittanut. He puhuvat puolueen puolesta ja vastaavat vain puolueen hierarkialle, eivätkä kansalaisille itselleen kaukana siitä, että näin saataisiin Eurooppa lähemmäs kansalaisiaan. Tämä ehdotus edelleenkin lisää tätä kuilua tavallisten kansalaisten ja Brysselin ja Strasbourgin poliitikkojen välillä. Jos 25 meppiä valitaan uudestaan, jotka edustaisivat koko EUta, se on myös kallista niin rahallisesti kuin hiilidioksidin myötäkin. Aikana, jolloin EU pyrkii vähentämään hiilidioksidin jalkajälkeen, tarvitsemmeko vielä 25 yleiseurooppalaista meppiä, jotka vaeltavat suurta vaalipiiriään. Tämä on myös lisätaakka veronmaksajille säästöjen aikana. Miten voimme perustella, että käytetään vieläkin enemmän miljoonia ylimääräisiin poliitikkoihin ja heidän henkilökuntaansa? Herra Duff haluaa myös uuden vaaliviranomaisen, joka valvoo uusien meppien valintaa ja tällaisen vaalikomenta koko EU. Onko laskettu, mitä tämä maksaa? Tietenkään ei ole. Vaalien, vaalien täytyy kuulua jäsenvaltioiden harteille. Arvoisa puhemies, ainoat, jotka tästä hyötyvät näistä ehdotuksista, ovat eurooppalaiset poliittiset puolueet. Itse asiassa minä väittäisinkin, että herra Duff haluaa luoda uusien meppien paikan vain sen takia, että olisi jotakin tekemistä. DAFin mietintö on epädemokraattinen ja kallis hanke. Se heikentää kansallisvaltioiden suverenisuutta ja minun ryhmäni tulee tätä vastustamaan. Kiitos. Thank you very much, Mr. Fox. We have... Kiitoksia, herra Fox. Nyt meillä on kolme sinistä korttia. Hyväksytte kysymykset? No, hyvät kollegat, muistakaa, että se on 30 sekuntia. Ensiksi edustaja Sinclair. Uh, Madam Kiitoksia. Herra Fox, olen lähes kaikessa samaa mieltä teidän kanssanne. Olisitko myöskin samaa mieltä siitä, että jonkinlainen eurooppalainen virasto voisi säädellä näitä vaaleja? Tämä olisi vaarallinen asia. Se olisi askel eurooppalaista valtiota kohti. Ja mitä tulee sitten puolueisiin, Briteissä. Vastustaisiko teidän puolueenne tätä? Kiitoksia. Seuraava kysymys on herra Schmidt. Thank you, Madam President. Mr. Fox. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, herra Fox. Uskon, että minä vastaan niille, jotka ovat äänestäneet minun puolestani. Ja mikä ero on siinä, että ihmiset ovat äänestäneet näitä 25 jäsentä heidän puolestaan eivätkö he vastaa näille äänestäjille? Onko tämä niin outoa? Voitteko selittää tämän? Kenelle te vastaatte? Kiitoksia. Seuraavaksi on, viimeinen on herra Wieland. Niin, herra kollega Fox, halusin tietää, miten te o, esit, sitten kansalaisille selvitätte sen tilanteen, että ei pelkästään muutamassa jäsenvaltiossa vain voida valita vain pelkästään niitä kandidaatteja, jotka ovat puolueiden asettamia, niin kuin teidän maassanne, ja ne ovat jopa puolueiden jäseniä, jotka voivat asettua eh-, ehdellä, että taas se edellyttää tavallaan niin kuin puoluejohdolta tuosta vaalilisenssiä, että pääsee. No niin, herra Fox, teillä on mahdollisuus esittää lyhyt, todella lyhyt vastaus. Thank you. Kiitoksia. Vastauksena herra Sinclairille kyllä, konservatiivit tulevat tämän esityksen hylkäämään. Ja sitten herra Schmidtille sanoisin, että teidän on, täytyy luoda sellainen järjestys, että MEPistä voidaan päästä eroon, jos hänestä ei pidetä. Minun puolueeni ja minun äänestäjäni voivat minut poistaa. Ja tätä tässä uudessa järjestelmässä tätä mahdollisuutta ei olisi. Ja sitten lopulta minä uskon, että kansalaiset eivät ole kiinnostuneita tästä asiasta. Se on täysin heille vieras. Ja mitä minuun tulee, jokaisen jäsenmaan pitää päättää vaalitapa omien edustajiensa suhteen. Kiitoksia. Jatkamme ryhmien puheenvuoroilla. Seuraavaksi herra Hefner vihreiden Euroopan vapaan allinsin puolesta kaksi ja puoli minuuttia rouva puhemies, hyvät kollegat, Eurooppa tarvitsee innovatiivisia ajatuksia päästäkseen eteenpäin, mennäkseen eteenpäin. Ajatuksia, mille, miten eurooppalaista demokratiaa voidaan toteuttaa ja miten me saamme toteutettua demokraattisemman Euroopan, koska edelleenkin kansalaisten vaikutusvalta eurooppalaisen politiikkaan on liian vähäinen. Me tarvitsemme todellakin eurooppalainen tason keskusteluja eurooppalaisista asioista, ja kansalaisten täytyy voida valita, eh, eh, että kuitenkin eh, kansalaiset päättävät. Siksi me tarvitsemme eurooppalaista aloiteoikeutta, ja minusta me tarvitsemme myös eurooppalaisen kansanäänestyksen. Me tarvitsemme vaali, vaalilainsäädännön muuttamista. Edelleenkin eurovaalit ovat puhtaasti kansallisia juttuja kansallisista, kansalliset puolueet hoitavat niitä, on kansallisia ehdokkaita ja useimmiten on kysymys myös pelkästään kansallisista asioista ja teemoista. Minusta tämä, tässä käytetään väärin Eurooppa, eurovaaleja. Meidän täytyy huolehtia siitä, että vaalista tulee eurooppalaiset ja aiheet ovat eurooppalaiset. Andrew Duffin ehdotus on juuri tällainen innovatiivinen ajatus. Se se vaikuttaa suoraan ja epäsuoraan. E, sillä tavalla vaikuttaa, että puolue, se puolueiden on pakko asettua eurooppalaisille, keskustella eurooppalaisista asioista ja puhua eurooppalaisista ehdokkaista, nimetä eurooppalaisista ehdokkaista. Sitten toinen vaikutus on se, että kansalaiset omalla vaalilistallaan kansallisen ehdokkaan lisäksi voivat valita myös eurooppalaisia tai löytää eurooppalaisia kandidaatteja tämä ehdotus koskee Euroopan unionin ydinkysymystä ja meidän työtämme täällä. Siinä mielessä olen kiitollinen myös tästä, tästä ristiriitaisesta keskustelusta, koska ketä me edustamme täällä? Olemmeko me vain jäsenvaltioiden unioni vai edustammeko me vain omien maidemme kansalaisten etuja vai olemmeko me myös yhteisen Euroopan edustajia, yhteisen Euroopan etujen edustajia, unionin kansalaisten edustajia. Tämä vaalilainsäädäntö on molempia. Me emme saa unohtaa kumpaakaan. Tämä tarkoittaa sitä, ja tämä koskee yhtä lailla meidän kansalaisiamme, että, että kun on vaalit kansallisten näkökohtien valossa, mutta on myös eurooppalaisia näkökohtia. Minä odotan ilolla sitä päivää, jolloin kansalaiset voivat kansallisen ehdokkaan lisäksi valita toisen eurooppalaisen kandidaatin kandidaatin ehdokkaan. Itse asiassa vihreät ovat tässä valiovertailuja, koska vihreät ovat ainoa puolue, jolla on eurooppalainen äh, ykkösehdokas ja äh, ohjelma. Minusta me olemme sen velkaa, ei pelkästään Eurooppa-aatteelle, vaan myös Euroopan todellisuudelle. Siis jonakin, jona, jos jonakin päivänä brittiäänestäjät voivat eh, välittää äh, ranskalaisia ehdokkaita ja toisinpäin, koska se on, ehdokas on hyvä, silloin Eurooppa on päässyt askeleen eteenpäin. Kiitoksia. Kiitoksia kollega. Sitten GUE-ryhmän puolesta on vuorossa herra Sondergaard minuutti. Øh, Tack. Er demokrati? Mitä demokratia on? Onko äänestysoikeus kerran viidessä vuodessa demokratiaa? Ei. Todellisessa demokratiassa vaalit ovat vain pieni osa demokraattista prosessia, se tapahtuu vaalien välillä. 25 lisäjäsentä voisi vahvistaa demokratiaa näiden vaalien välisenä kautena. Pienentäisikö tämä sitten valittujen edustajien ja äänestäjien välistä matkaa? Me voisimme olla lähempänä kansalaisia, mutta tällä voisi olla enemmän tärkeyttä suurissa maissa niillä olisi enemmän sanavaltaa näitä listoja kohtaan. He voisivat helpommin esittää ehdokkaita, jotka eivät varmasti tulisi Maltalta tai jostain muusta pienestä maasta. He voisivat erityisesti saada listan kärkeen omat saksalaiset tai ranskalaiset ehdokkaansa. Haluaisin kiittää herra Daffia tässä työstä, mutta en voi tukea hänen ehdotustaan. Se vähentää demokratiaa. Kiitoksia sitten EFD-ryhmän nimestä herra Agnew puolitoista minuuttia. Ähm, Minulla on kysymys, herra Lainen. Tässä yhteydessä täytyy sanoa, hyvät kollegat, että Meillä on ongelma ajan kanssa. Pieni sekunti, hetkinen, anteeksi vain. Meillä on ongelma aikataulun kanssa. Niin otan vielä tämän kysymyksen, ja sen jälkeen meidän täytyy saada tämä puhujalista evitio eteenpäin. Ja pyytän sitten teitä puhumaan käsityömenettelyssä tarvittaessa. Herra Lainen. Kiitoksia puhemies No, no, olisi hyvä, kun kaikki saisivat yhden positiivisen kortin, eikä yksi saa kolme. Ja yksi äh, kysymys, oletteko samaa mieltä, että jos meillä on 25 äh, ehdokkaan lista, että sitten tietenkin että ne eivät tule yhdestä maasta, vaan että ne, ne tulevat 25 maasta silloin, että jokainen puolue toimii näin ja tällä tavalla oikeastaan pienillä mailla on etu, suhteellinen etu, eikä suurilla mailla. Tämä on oikeastaan päinvastoin kuin mitä te argumentoitte tässä. Oletko samaa mieltä? Herra Söndergaard, olkaa hyvä. Øh, nej, det er jeg absolut ikke enig i. Fordi hele pointen er jo... Puhemies, itse asiassa mehän äänestämme eurooppalaisista listoista. Ja miten nämä ihmiset sitten valitaan? Kuinka paljon äänestäjiä Saksassa on? Kuinka paljon löytyy Maltasta tai Saksasta tai Suomesta? Kuinka paljon äänestäjiä on sitten Iso-Britanniassa tai Kyproksessa? Joten onkin aivan ilmeistä, että tämä ehdotus on toinen keino vahvistaa isoja maita versus pienet. Rangio, anteeksi, mutta nyt teidän puheenvuoronne, Rangio, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. The most fascinating bit of this report. Kaikkein hienointa tässä mietinnössä on tämä loistava taulukoissa puhutaan äh, vaalien, Eurooppa-vaalien kehityksestä nyt äänestysprosentti on 60-40 prosenttia laskenut, mitä, mikä loistava saavutus Euroopan kansalaiset ovat selvästi osoittaneet, mitä, ovat mielis mielis, mitä pitävät tästä hienosta hankkeesta. eivät pidä. Ja mikä vastaus sitten on sen sijaan, että ihmeteltäisiin, olisikohan parempi, että tarvittaisiin vähemmän Eurooppaa kansalaisille. Nyt ehdotankin sitten paljon vahvempaa Eurooppaa heille. Kallista, turhaa päätöstä nimittää 25 ylimääräistä meppiä, jotka hoitaisivat näitä superpaikkoja. Miksi kukaan Euroopassa tällaista haluaisi? Irlanti esimerkiksi on läpikäymässä todellista köyhyyttä ja hankalia tilanteita ja säästöjä ja näkee, kuinka vähän hyvä Eurooppa on. Eurooppa on heille ja muille varsin tuhoisa. Nyt tulee yhä enemmän talouspakolaisia, erityisesti vauraimpiin pohjoisiin maihin, ja kiistata tällä on suora vaikutus. Kansallisvaltiot tiukentavat rajakontrollejaan tämä hieno EU-temppeli, on, joka on nyt rakennettu, horjuu. Ja juuri tällä hetkellä te sitten päätättekin, että halutaan vahvempaa Eurooppaa. Arvoisa puhemies, lopetan tähän 15 sekuntia on jäljellä, koska minä haluan vähemmän Eurooppaa. Kiitoksia. Sitten NI-ryhmän puolesta herra Kovac, minuutti 30. Kiitoksia, rouva puhemies. DAFin mietintö todistaa sen, että mitä tulee toimielimiin. Ne eivät kiinnosta Euroopan unionin kansalaisia, ne ovat näkymättömiä. Ja valitettavasti tässä vain lisätään kaaosta. Minä en ymmärrä vaalijärjestelmää, en ymmärrä näitä matemaattisia kaavioita. Mitä tulee parlamenttiin budjettiin, sitäkin täytyy ottaa huomioon. Meillä on hyvin liberaaleja lähestymistapoja ja yhtäkkiä te haluatte muuttaa kaiken, haluatte muuttaa vaalijärjestelmän, uudistaa sitä ja puhutte jo vuodesta 14. Olisi hyvin vaikeaa aloittaa vaaleja tällä tavalla. Mietintö puhuu nykyisestä tilanteesta eri jäsenmaissa sanotte, että niihin ei pitäisi puuttua, mutta te haluatte myös ylikansallisen listan. Teillä on kansalaisia, kansalaisia, jotka äänestävät yhä vähemmän ja vähemmän, koska he eivät näe, mitä järkeä tässä olisi. He eivät seuraa toimintaa ja samaan aikaan te pyydätte heitä äänestämään toisestakin listasta, eurooppalaisesta listasta. Uskotteko te todellakin, että britti, saksalainen tai unkarilainen, joku, joka on suomalainen, espanjalainen, äänestäisi näiden muiden maiden ehdokkaiden puolesta? Todellako, te uskotte näin? Meillä on 27 liitto jäsenmaata. Uskotteko te todellakin, että kaikki nämä maat saisivat tämän aikaan? Uskoisitte, että tämä onnistuisi? Selvä. Sitten seuraava puhujat, Mendes Vigo, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Lissabonin sopimus myöntää parlamentille mahdollisuuden ryhtyä vaaliuudistukseen ja näin meidän täytyy näin tehdä. Meidän pitää näin tehdä, koska lyhyen kuluttuessa tu- jaetaan paikat uudestaan Euroopan parlamentissa, kun Kroatia liittyy. Tämän takia herra Duffin mietintöä haluan onnitella työstä. on tässä linjassa. Vaalilainsäädäntö on vuodelta 1976 aikaa on kulunut sen jälkeen paljon ja tämän takia täytyy parantaa vaalilakia. Todennäköisesti keskusteluta tänään käymme keskittyy Euroopan laajuiseen ehdokaslistaan, koska minun ryhmäni ehdotti, että kunnioitamme niitä, jotka käyttivät herra Otto Habsburg, joka hiljattain menehtyi, hän käytti juuri tätä termiä paneurooppalainen lista, mutta tämä herättää suuria epäilyksiä. Jotkut sanovat, että se tapahtuu liian nopeasti, mutta minä olen varma, hyvät kollegat, että 8. toukokuuta vuonna 1950 joku neuvonantaja sanoi Adenauerille tai ministeri Schumannille, hyvä herra, on liian aikaista antaa tällainen julistus Saksalta ja Ranskalta ja teräsyhteisöstä, mitä tulee konservaatto Vanhoillisilla kaikki on aina liian aikaista. He eivät halua muuttaa mitään. Kaikki tapahtuu aina liian aikaisin. No niin, ne, jotka puollamme edistystä, jotka haluamme, että Eurooppa etenee, haluamme hienoja haaveita. William Faulkner sanoo tämän erittäin hienosti. Täytyy olla vuoren kokoisia haaveita, niin että jossakin voimme ne nähdä myös. Euroopan laajuinen lista on aivan tämän suuntaisesta, tämän tyyppinen ihanne, runollinen haave, joka ostaa taistelua. Ja puhemies, EPP haluaa mahdollisimman suuren konsultin tämän taakse. Meidän pitää löytää mahdollinen konsultti, että saadaan se aikaan. Niin kuin Paul on sanoi, sanonut, koskaan ei voida lopettaa, vaan voin, voin vain luovuttaa. Me luovutamme ehkä, mutta palaamme kyllä asiaan. Kiitoksia puhemies. vielen Dank. Indigo, suuret kiitokset. Seuraavaksi Rova Benova, minuutti. Kiitoksia. Näiden pitkien keskustelujen aikana, kun perussopimusta uudistettiin, tiettyjä vaatimuksia otettiin mukaan liittyen vaaleihin. Äh, nämä ongelmat, joita edelliset esittelijät ovat käsitelleet, joitakin niistä on ratkaistu, mutta on asioita, jotka ovat olleet toimeenpanossa vaikeita, mitä tulee vaaleihin. Kuten on jo sanottu, meidän täytyy tähdätä kehitykseen. ja Olemme saaneet jo tuloksia. Tämän parlamentin rooli on kasvanut vuodesta 1976 ja myöskin Lissabonin sopimuksen myötä, ja siksi me tarvitsemme todellakin uutta sisäistä uudistusta, joka heijastaisi tätä uutta roolia. Ja lopultakin meidän täytyy myöskin varmistaa, että Euroopan parlamentin vaalit ovat helpommat ja houkuttelevat kansalaisia enemmän. Kiitoksia. Seuraavaksi puhemies. Kiitän kollegaani Andrew Duffia

Mendestö Viiko, ja varmasti voin sanoa, että hän on minun ystäväni ja rakastan hänen maataan, mutta hän elää kyllä itse aivan jossain vuorilla korkeuksissa. Suurin osa Euroopan kansalaista elää laaksoissa ja vaali, osallistumisprosentti vain vähenee Euroopan vaaleissa. Tämä on iso ongelma mielestäni EU:ssa, koska Euroopan parlamentti on ainoa elin, joka on suoraan valittu kansallista äänestä valitsevat edustajat ja legitimiteetti toteutuu juuri vaalien kautta, mutta nyt legitimiteetti vähenee, koska ihmiset eivät niin paljon osallistu. Tässä heikkenee koko ydin, nimittäin kansalaisten osuus. Me ehdotamme nyt toimenpiteitä ja kukaan ei kysy kansalaista, mitä he haluavat. Joten me suunnittelemme eurooppalaisia listoja ja muita, mutta tiet,

hyvät kollegat, miten me parlamenttina toimimme, voidaan kysyä, olemmeko me riittävän legitiimejä. Andrew Duff on tehnyt ehdotuksia, jotka, ja minä te, pidän hyvänä tätä työtä, että hän on tehnyt konkreettisia ehdotuksia, joilla vahvistetaan eurooppalaista ulottuvuutta. Ja osa niistä ei, jää, ei, pääse, ei saa enemmistön tu, tukea, ja toiset taas ansaitsevat tukea. Ja julkinen keskustelu myös tämän salin ulkopuolella on tarpeen. Meidänkin ryhmässämme oli ristiriitaista keskustelua näistä konkreettisista ehdotuksista. Ne heijastelevat eh, erilaisia etuja ja kokemuksia Euroopan unionin sisällä yhdessä asiassa on sopu, nimittäin keskustelun paikka ja demokratiakysymyksen päätös ei kuulu pelkästään parlamentille, vaan tässä voidaan vastata kyllä tähän tälle vetomukselle, että saadaan viesti neuvostoon, josta täytyy saada jotain päätöksiä myös. Kansalaisten täytyy saada oma äänensä kuuluviin. Eurooppalaisten poliittisten puolueiden täytyy aktivoitua. Kiitos. Kiitoksia. Rossi, yksi minuutti. Presidente, la relazione mira modificare la legge... Kiitoksia, rouva puhemies. Tämä mietintö pyrkii uudistamaan eurooppalaisen vaalitavan, jotta me siirtyisimme eurooppalaista liittovaltiota kohti. Me näemme tämän ylikansallisessa vaalipiirissä, eh, jota eurooppalainen äänestäjistö sitten äänestäisi. Meillä on tässä vaihtoehtoja. Tässä ei kunnioiteta niitä eurooppalaisia puolueita, joita on. Ja tämä myöskin ei edusta toimielimiä. Tämä voi johtaa siihen, että meillä on tietty ryhmä eurooppalaisia edustajia, parlamentin jäseniä, joiden pitäisi kampanjoida 27 eri jäsenmaassa. He olisivat hyvin vaikeassa erilaisessa tilanteessa kuin muut, kuinka he voisivat rahoittaa tämän toiminnan. Ja sitten mitä taas tulee tähän eurooppalaisen vaaliviranomaiseen, kuinka se toimisi, minkälainen rekisteri sillä olisi, kuinka se voisi nämä miljoonat, sadat miljoonat eurooppalaiset äänestäjät seurata heitä kaikkia. Ja tämähän valtioiden suvereniteettia uhkaisi. Kuinka me voimme ajatella, että kunnioitamme jäsenmaiden roolia me emme halua mitään tällaista supervaltiota. Rova Sinclair, yksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia puhemies. Ei pidä välittää niinkään laadusta. Tämä ei mitenkään lisää Euroopan demokratian laatua. Huijaatte itsenne tällaisella vain se, vaan saa ihmiset kauemmas poliitikoista täällä. Kaikki tässä ehdotuksessa on väärin. Täällä on ehdotus etnispohjaisille kiintiöllä. Kiintiöt ovat väärin. Positiivinen syrjintä on väärin, se luo uhreja. Onko herra Duff edes miettinyt, minkälaisia kustannuksia syntyy tästä, jos tätä toteutetaan? Epäiltä ei. Ilmeisesti veronmaksajilla on syvät taskut. Tämä ehdotus on avoin väärinkäytöksille. Yksi brittipuolue UKIP sanoi, että voi saada varoja ja käyttää Euroopasta ja käyttää sitä kotimaan politiikkaan. Tämä on todellinen Duffin ehdotus, hänen tyylisensä. Kiitos. La parole est à monsieur Casini pour deux minutes. Kiitoksia Cassini, kaksi minuuttia. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia puhemies. Kansa on demokratian perusta. Kansa merkitsee identiteettiä. Tämä, joka tukeutuu historiaan ja perinteisiin, kansa merkitsee myös yhtenäisyyttä ja, ja, ja halua saada yhtenäinen hallitus. Ja tässä yhteydessä on selvää, että me tarvitsemme yhtenäisen vaalilain, jo, jolla saadaan luotua eurooppalainen demos. Mutta tämä ei ole vielä käsillä. Tämä osoittaa, mitä tästä esimerkkinä ovat tuoreimmat eurovaalit, oli vähäinen äänestysaktiivisuus ja me näemme myös, miten kansalliset keskustelut etenevät. Siellä oli kysymys nimenomaan kansallisista ongelmista vaalikampanjan aikana, eikä eurooppalaisista ongelmista. Siksi meidän täytyy panna täytäntöön se, mitä Lissabonin sopimus ehdottaa. Lissabonin sopimus ei sano, että, tämä, että Euroopan parlamentin velvollisuus olisi luoda yhtenäinen vaalilainsäädäntö mutta Euroopan parlamentilla on tämä mahdollisuus ja tämä mahdollisuus on äärimmäisen tärkeä, siksi me emme saa sitä hukata ja meidän täytyy todellakin panna, tehdä, toteuttaa tämä uudistus. Eh, tämä eh, palautetaan valiokuntaan tämä asiakirja. Kiitän kollega Daffia myös eh, valiokuntani puheenjohtajan ominaisuudessa tästä tehdystä työstä. Käytännössä valiokunta hyväksyi hänen työnsä yksimielisesti. Tänään täytyy sanoa, että, että minua ei kovasti miellytä se, että tämä täytyy palauttaa valiokuntaan, mutta joka tapauksessa meidän täytyy välttää se, että täällä tässä elimessä syntyy sellainen teksti, joka ei saa konsensusta taakseen. Me tarvitsemme sellaisen tekstin, jonka takana on enemmistö. Me tarvitsemme eurooppalaisen vision. Tämä välttämättömyys sukeutuu ei pelkästään siitä mahdollisuudesta, että, että meillä olisi yleiseurooppalainen vaalipiiri, mutta täytyy myös muistaa se, että myös eurooppalaiset Euroopan kansat täytyy äh, vaativat yhtenäistä edustusta. Kiitän vielä kollega Daffia. Rouva Ulskog, yksi minuutti. Eh, tack, fru talman. <clears throat> Kiitoksia, rouva puhemies. Kaksi ehdotusta DAFin mietinnössä ovat sellaisia, että meidän pitäisi niitä tukea. Ensinnäkin äänestyspäivän siirtäminen sellaiselle ajalle, kun meillä on paljon kiinnostusta Euroopassa Tämä saisi äänestysvilkkauden ehkä nousemaan. Ja sitten tietenkin sukupuolikysymykset ovat hyvin tärkeitä. Valitettavasti tässä parlamentissa suurin osa edustajista on miehiä. Tämä ei ole hyvä tilanne. Me tarvitsemme enemmän tasa-arvoa. Ja tulee muihin kohtiin. Olen Damanakin kanssa samaa mieltä. Voisin muotoilla tämän hiukan toisin. Meillä on kahta erilaista lähestymistapaa ylhäältä alas, alhaalta ylös, eikä kovinkaan paljon pragmaattisuutta. Me olemme eurooppalaisia puolueita ja meidän kansallisten puolueidemme pitäisi tehdä yhteistyötä ja määritellä se, mitä Eurooppa tekee, minkälaisia seurauksia eurooppalaisella politiikalla on ollut kansalaisille, erityisesti niillä alueilla, joissa kansalainen, kansallinen politiikka ei ole riittävää. Ja sitten meidän pitäisi nähdä, kuinka voisimme osoittaa kansalaisille, kuinka äh, he eivät voi ratkaista ilmasto- ja talousongelmia kansallisella tasolla. Meidän pitää olla tässä käytännöllisempiä, eikä ehdottaa kaikenlaisia villejä asioita, kuten herra Duff on tehnyt. Rinaldi, yksi ja puoli minuuttia. Kiitos puhemies, komissaari, hyvät kollegat. Tämän säädöksen muuttamisella voimme saada monikansallisen listan, ja tämä on enemmänkin kuin pelkästään alkio, vaan tämä on federalistinen askel eteenpäin. Me haluamme eh, jatkaa tällä kurssilla, ja monikansalliset listat niiden täytyy heijastella kansalaisten etuja. Äänestysaktiivisuus on liian alhainen. Me tarvitsemme kansalaisläheisyyttä. Meillä on tässä tällainen, me olemme ehdottaneet tällaista mahdollista uudistusta, mutta se ei mennyt läpi naurettavista syistä. Ja seuraavaan työsi, täysistuntoon haluamme lisää muutoksia Äh, myös äh, vaalipiireihin, jotta saataisiin vahva yhteys luotua äh, vaalipiirien edustajien välillä. Sitten meillä on yhteinenkin tarkistus sosialistien kanssa. Kiitän kollega Koltieriä tästä. Tämä on oikein, heijastelee sitä, mitä kansalaiset vaativat. E, e, esimerkiksi heitä ei voi, voida valita uudestaan, jotka ovat joutuneet rikossyytteiden kohteeksiin jotka ovat syyllistyneet korruptioon tai järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai, eh, eh, tai viharikoksiin. Tällaisia rikoksia, eh, tällaiseen syyllistynyt ei saa valita parlamenttiin. mitä tarvitsemme enemmän rohkeutta ja rohkeita normeja. Silloin parlamentin on uskottavampi. Kiitoksia. Nyt en ota sinistä korttia, sillä meillä on paljon. Puheenvuoropyyntöjä olemme hiukan myöhässä. Seuraavana Roa Göling, yksi minuutti. Thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Tämä on todellakin huolen ajoituksen voitto ja äh, epäherkkyyden voitto. Silloin kun ihmiset kyseenalaistavat yhä enemmässä määrin, kuinka tehokasta, relevanttia ja kuinka kallista EU oikein on, niin me teemme tällaisia ehdotuksia kallista, lisätasoista pseudodemokratiaa. Minä vastustan vahvasti tällaista ehdotusta. Tämä on loisto esimerkki siitä, kuinka yhä enemmän määrin ollaan Irallaan todellisuudesta irti äänestäjistä parlamentissa. Ennen kuin valitaan enemmän meppejä, ehkä pitäisi hiukan tutkia mielipidetutkimuksia kautta Euroopan. Ne osoittavat, että yhä vähemmän tuetaan eurooppalaisia hankkeita kansan parissa, erityisesti parlamentin, parlamentin kohdalla näin. Jos me haluamme kieltää, kääntää tämän suuntauksen, meidän pitää ottaa huomioon kansallisten näkemykset. Jos kyseenalaistaan komissio, jotta se tekisi relevantteja ehdotuksia, ehdotuksia ja osoittaisi lisäarvoa, jota tästä syntyy jäsenvaltioille. Näin ei ole. Ei ole niin, että eikö meillä konservatiivilla olisi unelmia. Kyllä meillä on me, unelmamme edistyksestä Euroopasta, mutta tämä johtaa meidät täysin eri suuntaan. Mutta ne ovat yhtä arvokkaita haaveita. Ja jos te pidätte kiinni tästä omasta suunnasta, niin silloin te hankkeessa menette kyllä metsään. Kiitoksia. Äh, pahoittelen Rova Sankler, saitte jo puheenvuoron. Meillä on pitkä lista, joten annan nyt puheenvuoroja sellaisille, jotka eivät niitä käyttäneet. Herra Paska, yksi minuutti. Kiitoksia. Äh, Euroopan unionin luomisestaan lähtien on ollut dynaamisen äh, kehityksen käsissä ja meidän täytyy taata kansalaisten edustus Euroopan unionin toimielimissä edessä. Siksi me voimme tukea tätä aloitetta. DAFin esityksessä on paljon käytännöllisiä ehdotuksia, joita voin tukea, mutta se, että me loisimme 25 ylimääräistä ylikansallista paikkaa parlamenttiin ei ole kovinkaan kestävä tai käytännöllinen. Tämä voisi jakaa Euroopan unionin parlamentin kahteen huoneeseen kansalaisten huoneeseen, joka olisi Brysselissä ja joka käsittelisi tavallista lainsäädäntötyötä ja sitten ö, jäsenmaiden määrää Xllä kerrottuna ö, vastaavaa parlamenttia tai parlamentin huonetta, joka olisi Strasbourgissa ja joka hoitaisi instituutioiden välisiä kysymyksiä. President, Puhemies, eikö ole outoa, että kun herra Kleck, liberaalijohtaja, pyrkii saamaan säästöjä, sitten täällä tulee samaan aikaan Duffin ehdotus, jotta valittaisiin uudet 25 meppiä parlamentin johdonmukaisuus ja, ja Libden politiikka ovat osoittaneet, että, että opetuskustannukset nousevat ja se on reaalisen vierasta. Tähän mennessä kansalliset parlamentin jäsenet eivät ole niinkään ottaneet yhteyttä kansalaisiin. Tässä ironia on se, että jos herra Duff pyytää äh, britti että haluatko enemmän meppejä Euroopan laajuisilta listolta, he sanoisivat kyllä ei. Ei ole mitään yhteyttä EU-hun, koska EU on niin kuin tällainen rinnakkainen universum, jossa kansalliset hallitukset leikkaavat varoja. EU vaatii enemmän. Silloin kun yritysmaailma haluaa vähemmän byrokratiaa, EU lisää sitä Tämän, näistä syistä mitään yhteyttä ei voi olla eikä läheisyyttä tunneta EUn suuntaan ennen kuin EU todellakin tunnustaa, että hallitseminen, hallitsemisen takia on huono asia, että parempi hallinta syntyy kansallisissa parlamenteissa, niin silloin niin kauan äänestäjät pysyvät kaukana EU-sta. 25 eurooppalaista meppiä aiheuttaa vain lisää harhaluulojen romahtumista ja vie äänestää todella kauas vaalipiiriajattelusta. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana Traskovski, kaksi minuuttia. This is an ambitious proposal, a proposal which, uh... Tämä on kunnianhimoinen esitys, jota me, meidän pitäisi periaatteessa tukea. Tässä on elementtejä, jotka eivät ole ristiriitaisia, sillä me kaikki nyt keskitymme ylikansalliseen listaan me voimme kaikki olla samaa mieltä, että muut osat eivät ole ristiriitaisia, mutta eräät ovat kuitenkin herättäneet keskustelua. Ylikansainen lista erityisesti tämä on demokratiakokeilu, eh, riippumatta siitä, onko liittovaltion kannattaja vai ei. Meidän pitäisi mielestäni tukea tätä ajatusta, jos me haluamme eurooppalaisten puolueiden olevan näkyviä, jos haluamme, että kansalaiset tekevät perusteltuja päätöksiä, sillä päätöksiä tässä talossa tekevät poliittiset ryhmät. Jos todellakin ollaan kiinnostuneita siitä, kuinka tehokkaasti toimitaan, pitäisi ottaa huomioon se, että kansalaisten pitää tietää, mitä nämä ryhmät tekevät. Jos haluamme, että vaalit perustuvat eurooppalaiseen keskusteluun eurooppalaisista aiheista, meidän pitäisi periaatteessa tukea tätä esitystä. On yksi seikka. Minä tukisin sitä, että ylikansallinen lista olisi avoin, jotta kansalaisilla olisi todellinen valinnan mahdollisuus ja jotta parhaat ehdokkaat tuotaisiin esiin. Täällä olen hiukan yllättynyt siitä, että pienet maat sanovat, että tämä hyödyttäisi vain suuria maita, aivan niin kuin ne eivät luottaisi omiin ryhmiinsä, niin että nämä ehdottaisivat hyviä ehdokkaita. Jos tsekit eh, ehdottaisivat Václav Havelia, olen aivan varma, että monet ihmiset äänestäisivät hänen puolestaan. Monet ihmiset, joilla olisi samanlaisia mielipiteitä kuin minulla. Mutta jos he Václav Klausia ehdottaisivat, olisin varma, että monet konservatiivit haluaisivat itse asiassa äänestää hänenkin puolestaan. Eli on ongelmia siinä, että ihmiset eivät halua vielä omaksua tätä ajatusta. Ja se, että meillä olisi enemmän meppejä, kun taloudellisesti ajat ovat vaikeat, lähettäisi väärän signaalin. Mutta tässä DAF ei ollut ollut hankaa. Tämähän on perussopimuksessa mainittu seikka. Tämä on ainut alue, jossa meillä on alue, aloiteoikeus. Meidän pitäisi keskustella asiasta enemmän, sillä tämä esitys on todellakin mielenkiintoinen. Kiitos. Kiitos. Seuraavana herra Lainen, yksi minuutti. Ja, drei... Niin, 30 vuotta ensimmäisen, ensimmäisten eurovaalien jälkeen me tarvitsemme ehdottomasti vaalijärjestelmän muutoksen, vaan eurovaalien puutteet ovat ilmeisiä. Me emme saa jäädä seisomaan äh, paikalla, vaan meidän täytyy ottaa askel eteenpäin. Seuraava askel on todellakin tämä strateginen väline euro, Euroopan eurooppalaisista listoista, kansallisten listojen ohella. Hyvät kollegat, demokratia tarvitsee, tar, edellä, merkitsee vapautus ajatusta ja keskustelua, niin kuin on sanottu, että tämä on juuri meidän ongelmamme, koska poliittisilla luokalla on kansallinen diskurssi. Keskustelut jäävät kansallisiin tiloihin, kansallisiin alueisiin. Meillä ei ole mitään eh, Euroopan tasoista keskustelua, eurooppalaista poliittista tilaa ja eurooppalaiset listat pakottaisivat poliittisen luokan eh, kokoontumaan ja ajattelemaan eurooppalaisesti ja argumentoimaan eurooppalaisesti ja myös tarjoamaan vaihto- selkeitä vaihtoehtoja kansalaisille, niin minkä, mitä, mitä, mitä on tarjolla. Näin ollen toivonkin, että, että tämä, nämä eurooppalaiset listat saadaan läpi tässä Graffin mietinnössä. Me tarvitsemme tätä visiota, emmekä saa antaa periksi. Parlamentti on jo kerran päätöksensä tehnyt, emmekä me voi olla huonompia kuin edeltäjämme. Kiitoksia. Schmidt, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Fru kommissionär, jag gillar ditt förslag. Kiitoksia puhemies. Pidän Andrewn ehdotuksesta. Mielestäni mietintö on erittäin hyvä. Se katsoo eteenpäin, siinä on visiota, se on hyvin stimuloiva. Ja suoraan sanottuna se, mitä te sanotte, on jotakin, miten voisimme todellakin toteuttaa. Ylikansallinen lista voisi auttaa meitä korottamaan näiden vaalien eurooppalaista aspektia. Se olisi todellinen, todellinen moottori näille kansallisille vaaleille, jotka nyt kärsivät hiukan kyllästymisestä. Ja se voisi auttaa demokratian tukemisessa ja siksi olen aivan samaa mieltä tässä kollegani kanssa. Olisin tyytyväinen, jos voisin äänestää Vasil Havelin puolesta. En ymmärrä, miksi ne, jotka tulevat pienistä maista, eivät luota itseensä. Miksi heillä on niin huono itsetunto? Monet sosiaalidemokraatit ovat tulleet vaikka Tanskasta, pienestä maasta ja silti ihmiset, jotka tulevat pienistä maista, ovat onnistuneet luomaan paljon vaikutusta. Eurooppalaiset äänestäjät ovat älykkäitä, he tietävät asioista paljon, he tietävät, että he voivat erottaa kansalliset ja eurooppalaiset vaalit. Minä uskon, että tämä olisi mahdollisuus mennä ja äänestää kaksi kertaa ja valittaa ne edustajat, jotka edustavat heitä eurooppalaisella tasolla. Ja Tämän lisäksi tämä olisi hyvä tapa varmistaa, että he tekevät työnsä oikein. Seuraavan kerran heitä ei valittaisi, jos he eivät tekisi sitä niin. Tämä on hyvä mietintö, hyvä ajatus ja eh, Roo Ulskoogille sanoisin totta kai. Joskus meidän täytyy olla rohkeita. Ja ajatella kategorian ulkopuolella. Kiitos kuitenkin. La parole maintenant à monsieur... Kiitoksia. Seuraavaksi Jakolino, kaksi minuuttia. Grazie, signora. Kiitoksia, puhemies. Euroopan kansalaisuusoikeus pitää toteuttaa sillä, että pannaan täytäntöön oikealla tavalla Lissabonin sopimia. MEPit edustavat Euroopan kansalaisia EU:ssa ja jäsenvaltioissa. Ja kun ajattelemme Euroopan kansalaisuutta, meidän täytyy miettiä, mitkä seikat ovat tärkeitä kaikille kansalaisille ja että he ovat samaa mieltä Euroopan painopistealueista. Tällä mietinnöllä haluttiin muuttaa vaalitapaa kun valitaan jäseniä Euroopan parlamenttiin. Ja esittelen tehnyt hyvää työtä, mutta meidän täytyy huomata, että tässä on asiaa käsitelty hyvin pitkään. Meidän täytyy miettiä ylikansallisia listoja ja miettiä yhtenäistä edustuksellisuutta. Ja nyt meillä enemmän kuin koskaan on tarvetta miettiä, mikä tilanne on poliittisella eliitillä eri alueille Eurooppaa. Ja Euroopan jäsenvaltiot soveltavat solidaarisuuden periaatetta ja integraatiota, ja tämä hyödyntää koko EUta sekä Manner-Eurooppaa että kaukaisimpia alueita. Ja nyt meillä on yhä enemmän paineita laittoman maahanmuuton osalta. Esittelen tehnyt kovasti työtä ja esittänyt muutoksia, jotka sopivat yhteen sen idean kanssa, että meillä on Eurooppa, joka on todella yhtenäinen myöskin vaalipiireissä, yhdessä ainoassa vaalipiirissä. Meidän täytyy muistaa eri alueiden väliset suhteet ja edustuksellisuus. Tällä hetkellä kansalaiset haluavat itse nähdä itsensä eurooppalaisina. Euroopan pitää huomata myöskin tämä ulottuvuus. Ja meidän täytyy saada aikaan organisaatiomalli, joka todellakin vastaa kansalaisten vaatimuksiin. Kiitoksia, puhemies. Kiitoksia. No, te saitte jo puheenvuoron, en anna teille enää puheenvuoron. Täällä on paljon puheenvuoropyyntöjä. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Balchitis yksi minuutti. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Ensimmäinen tehtävä, joka meillä on, on saada Euroopan kansalaiset ymmärtämään eurooppalaiset asiat. Menessä sanottu monia tärkeä askelia on pyritty parantamaan vaalijärjestelmiä. Valinta eurooppalaisilla listoilla voisi osaltaan edistää kansalaisten aktiivisempaa osallistumista, mutta Euroopan parlamentti ei kuitenkaan ole, ole itse saanut täytettyä kaikkia tehtäviään jotka tulevat Rooman ja Pariisin sopimuksista. Esimerkiksi se, että voisi olla yksittäisiä ehdokkaita, jotka olisivat itsenäisesti asettua ehdolle. Meidän pitäisi myös reagoida puutteisiin, joita on nähty, jotka estävät demokratisia periaatteita, jos estävät kansalaisia nyt osallistumassa vaaleihin. Kiitos te Kovacev, kaksi minuuttia. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää Andrewta siitä rohkeudesta ja innosta, jolla tämä asia on saatettu tämän päivän esityslistalle. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä ylikansallinen aihe ja tästä syystä eh, en eh, puhu Bulgariaa, koska yksi kielistä, joka, jolla EU-ta on viety eteenpäin on Saksa. Sosiaalinen erityisesti tämä erityisesti, joka liittyy tällaisen jäseniä eurooppalaisilla vaaleilla. Miten tämä voidaan organisoida? Voidaanko äänestäjät valit, vakuuttaa sitä, että on oikea hetki ryhtyä tähän, onko olla vakuutunut siitä, että on oikein tehdä tällä tavoin, vai pyrimmekö vain etsimään syitä, olisimme estää asiaa. Tämä konkreettinen asia tulee hyvin vaikeana hetkenä Eurooppaan, tienhaarassa ja meidän täytyy päättää, voidaanko syventää eurooppalaista integraatiota, pysyä samalla kehityksen tasolla vai pitäisikö hyväksyä se, että palataan asioita kansalliselle tasolle. Puolan pääministeri piti eilen hyvin optimistisen ja eurooppalaisen puheen ja hän puhui siitä, että euro, lisää Eurooppaa on vastaus kriisin tilaisoon. Ja aivan samaa sanotaan herra Duffin mietinnössä, ja tämä on hyvin konkreettinen näkökanta ajatellen tätä visiota. Minun mielestäni yleiseurooppalaiset listat olisivat viesti siihen suuntaan, että federaalinen hanke on sellainen, joka vetää eteenpäin maanosaamme. Jos me hylkäämme mietinnön, silloin me perustuu siihen, että meillä on turha... Voisitko puhua hiukan hitaammin, kun tulkit eivät oikein pysy mukana? Meillä on turhaa pelkoa siitä, että kansalaiset kotimaassa eivät ymmärrä meitä ja me antaudumme kansallisen populismin edellä. Saattaa olla, että jotkut meistä ovat sitä mieltä, että tämä ehdotus ei ole täydellinen ratkaisu, mutta siitä huolimatta meidän pitäisi kehittää edelleen tätä esitystä niin, että kansalaiset, Euroopan puolet voisivat enemmän luoda kantoja, kansalaiset olisivat paremmin edustettuja eroon kansallisesta egoismista. Tämä ei tarkoituksena on tietysti edistää eurooppalaista debattia siitä, että voidaan edistää eurooppalaista identiteettiä, taas sille kasvot, ja jotta eurooppalaiset aiheet saisivat enemmän painoarvoa Euroopan vaalien yhteydessä. Tänään Euroopan parlamentti koostuu 27 eh, valtion kansallisista edustajista. Eurooppalaiset listat olisivat sitä, että saataisiin aikaan todellista eurooppalaista edustusta, ja minä olen sen puolesta, että me hyväksymme tämän. No, Kiitoksia. Ja sitten Rootte yksi minuutti. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Kiitoksia, puhemies Duff on näkemyksellinen ja hänellä on radikaali ehdotus, jolla uudistettaisiin vaalijärjestelmää. Ja tämä on hyvä. Me tarvitsemme ehdotuksia, me tarvitsemme enemmän Eurooppaa Euroopan politiikassa. Mutta realiteetti tällä hetkellä on erilainen. 18 kollegaa ovat vielä tulossa tänne parlamenttiin. Ja nyt puhutaan jo siitä, että 25 kollegaa otettaisiin parlamenttiin lisään. On hyvä, että tämän mietinnön avulla, jossa, jota voin suurilta osin tukea, mutta tästä pitää vielä kuitenkin keskustella ja meidän pitäisi saada tämän taakse laaja enemmistö. Sitten kolmannessa käsittelyssä voidaan hyväksyä, koska meillä pitää olla yhtenäinen vaalijärjestelmä. Ja haluaisin paljon näkevystä, jota Dafilla on. Haluaisin, että se menee sitten myöskin lopulliseen mietintöön tämän vuoden loppupuolella ja toivottavasti voidaan sitten hyväksyä ja toivottavasti myöskin toteutuu, mutta me tarvitsemme laajan enemmistön, emmekä ainoastaan niukkaa enemmistöä, koska silloin me voimme todellakin edetä näiden ehdosten kanssa. Kiitoksia sitten Tynnyn Hornstein, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Me kaikki koimme Euroopan parlamenttien vaalitaistelun yhteydessä, miten paikallisesti keskitynyttä keskustelu on vaalipiireissä, ei pelkästään kansallisista asioista, vaan usein myös paikallisista asioista. Näistä käydään keskustelua. Me koemme päivässä toiminnassa vaalipiireissä, miten heikkoa tai miten käytännössä on olematonta näkemys siitä, mitä ovat eurooppalaiset puolueet, puolueperheet, mitä eroja meidän välillämme on. Ja eurooppalaiset asiat, ei pelkästään se, miten nähdään puoluetta, mitä niistä tiedetään, vaan myöskin se, mitä tiedetään eurooppalaisista asioista. Me kaikki tiedämme, rova komission jäsen, että vaaleihin osallistuminen ei pelkästään silloin, kun on kysymys Euroopan vaaleista, vaan myöskin kansallisista ja kunnallisvaaleista, on laskemassa Euroopassa. Tämä on suuri ongelma ja suuri kysymys. Mutta ratkaisu tähän ei voi olla se, että ehdotamme vähemmän Eurooppaa, vaan enemmän Eurooppaa. Meidän täytyy vahvistaa keskustelua eurooppalaisista kysymyksistä, eurooppalaisista poliisista järjestelmistä, vetää kansalaiset mukaan tähän. Ja se on ehdotus, jonka Andrew Duff on tehnyt. Andrew Duff tekee tässä todellisen panoksen sen puolesta, että saadaan lisää Eurooppaa. Kuitenkin kun eilen kuuntelin Puolan pääministerin puhetta, minulle syntyi sellainen vaikutelma, että hän, joka edustaa neuvostoa, siis hallitusten välistä instituutiota. Hän on enemmän suuntautunut yhteisön suuntaan. Hänen, on, hänen edustaa enemmän yhteisön henkeä kuin tämä talo usein, jonka pitäisi itse asiassa edustaa yhteisön henkeä Euroopassa. Meidän pitäisi ajatella tätä, kun me keskustelemme Andrew Duffin tekemästä esityksestä, jota voimakkaasti tuen ja täysin vakuuttuneena. Kiitoksia. Sitten Okoni, kaksi minuuttia. Merci, madame la présidente. puhemies, kollegat. No ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää hänen tekemästään työstä tämän mietinnön osalta. Täytyy sanoa, että minäkin kannatan voimakasta Eurooppaa ja näkyvää Eurooppaa, kansojen Eurooppaa. Haluan liittovaltio Euroopan. Haluaisin, että toteutamme kaikin tavoin sitä, että tämä Eurooppa olisi kilpailukykyisempi ja kunnianhimoisempi. Mutta kuitenkin näen kaikki nämä ongelmat ja minun on vaikea selittää kansalaisillemi, jotka ovat minun alueellani, että tällä hetkellä Eurooppa pitää huolta instituutioista samaan aikaan, kun kansalaiseni tuntevat, että heidät on vähän jätetty tien varteen. Eikö olisi jotain muuta tekemistä ensin? Meillähän on Kreikan kriisi, meillä on euroalueen velkakriisi, Meillä on teollisuudessa haasteita, ilmastohaasteita. Meillä on 13 miljoonaa ihmistä, jotka elävät köyhyydessä. Ja meidän pitää löytää näihin vaikeisiin tilanteisiin ratkaisuja. Enkä minä osaa selittää näille kansalaisille, jotka keskustelevat kanssani, että ensin pitää huolta näistä, pitää huolta institutionaalisista ongelmista. Eli tuen kyllä tätä menettelyä, todellakin kannatan liittovaltio Eurooppaa ja y- yleiseurooppalaista vaalilistaa. Se olisi vahva signaali vahvan Euroopan puolesta, jota haluamme, mutta tällä hetkellä en ole varma. Ja Mendes Vigo, te sanoitte, että meidän ei pidä odottaa, että tämä toteutuu, mutta minä en pysty selittämään tätä äänestäjille, että meidän täytyy ensin pitää huolta instituutioista, toimielimistä, ja heillä on todellakin sellainen tunne, että heidät on jätetty syrjään. Kiitoksia sitten Viiland kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Keskustelulle on leimallista visionäärinen ajatus. Kuitenkin on niin, että Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen parlamentti on pitemmällä kuin pelkästään luova osasto Euroopan unionia. Me olemme nyt jäämässä kuitenkin näiden tavoitteiden taakse. Johtopäätöksissä sanotaan, että meidän pitää huolehtia siitä, että saadaan oikeudenmukaisempi paikkojen jako parlamentissa. Ensi maanantaina, kolme vuotta sen jälkeen, tulee uusi valittu parlamentti, ja tämä yksi ei tähän riitä. Meidän pitää nyt paremmin huolehtia asioista. Me tarvitsemme luotettavia kriteereitä Euroopan parlamentin kokoonpanoa varten. Minä olen sen puolesta, että pienillä, pienemmillä jäsenvaltioilla identiteetin vuoksi on enemmän paikkoja. Mutta jos meillä on tilaisuus, että jotkut edustajat edustavat 80 000 kansalaista, jotkut 800 000 kansalaista, jos meillä on jo tämä tilanne, ja vaalissa on, toisen, on ero siinä, mikä on kunkin äänestäjän äänen painoarvo. Meidän pitää pystyä selittämään, miksi näin on. Enemmän puhuimme demokratiavajeista siksi, että parlamentti ei mitään sanottavaa. Nyt me hyväksymme sen, että kasvuessa puhutaan siitä, että meillä on demokratiavaje siksi, että meillä ei ole selkeästi ymmärrettävää jakotapaa siinä, miten parlamentin paikat on jaettu. Me olemme tehneet työtä, joka on menee tulevaisuuteen suuntaan, miten väestön määrä kehittyykin. Ja, mutta yhtä demokratiavajetta emme tarvitse tulevaisuudessa saada. DAF tulee tietysti hyvin mutkikasta laskentamallia. Tärkeää on, että ei ole demokratiavajetta, joka johtaa siihen, että 75 prosent, voidaan selittää 75 prosenttia opettajista ja oppilaista voivat selittää, miten Euroopan parlamentti koostuu. Kiitoksia. Seuraavaksi menettely ilman puhujalistaa ja ensimmäisen puheenvuoron saa Mikolasik. Merci, madame la présidente. Zvolenie dodatočných 25 poslancov do Európskeho parlamentu nad pevne stanovený počet 751 podľa... Kiitoksia. Tässä on puhuttu 751 edustajasta. Suhteellinen vaalitapa häirintyisi näistä uusistuksista. Tämä on kirjattu myöskin perussopimuksiin ja tässä on se riski, että tunnetut henkilöt, laulajat, populistipoliitikot voivat asettua ehdolle ja saattavat päästä Euroopan parlamenttiin. Vaikka kullakin maalla on tietty kiintiö. Varmasti tässä tapauksessa tunnetut henkilöt suurista jäsenvaltioista pärjäisivät hyvin – ja heillä olisi silloin vaikutusvaltaa Euroopassa. Ja tämä on pienille jäsenvaltioille ongelma. On selvää, että suurten jäsenvaltioiden henkilöt ovat tunnetumpia kuin pienten jäsenvaltioiden henkilöt. Ja tämä nyt vastaa toteudulta, eli pienet jäsenvaltiot jäävät paitsioon ja mielestäni tämänhetkinen järjestelmä on oikeutettu ja edustaa hyvin kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisia.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 Nyt on kulunut 30 vuotta ensimmäisistä Euroopan parlamentin vaaleista ja olen iloinen herra Duffin mietinnöstä. En tue ajatusta rajat ylittävästä äänestyslistoista, koska se tarkoittaisi sitä, että syntyisi kaksi eri tason parlamentin edustajaluokkaa. Toiset olisi valittu vaalipiireistä ja sitten toiset valittaisiin eurooppalaisista vaalipiireistä.

kahden kerroksen malli että täällä on pieni elitistinen joukko joka tulee valituksi ilman selkeää omaa äänestäjäkuntaa tai vaalipiiriä tai jonka vaalipiiri on koko eurooppa tässä niin tämä ei ole oikeansuuntainen kehitys. tämä lisää demokratiavajetta jo entisestään ja voi sanoa että on hyvin vaikea perustella tämän tyyppiset muutokset. euroopan parlamenttien edustajien tehtävä on rakentaa kansalaisten eurooppaa huolehtia että ne arvot

Madame, la présidente. Euh, Kiitos Olen hyvin iloinen siitä, että meillä on nyt lopultakin tämä herra Duffin ehdotus, koska se on askel suuntaan, että voidaan tehdä yhteistä eurooppalaista politiikkaa. Meidät on valittu kaikki kansallisella tasolla, joten kotimaassa me jatkuvasti kysytään, mikä on kansallisesti tärkeää, meiltä kysytään, mikä on eurooppalaisesti tärkeää. Tässä nyt ensinnäkin tilanne olisi se, että olisi 25 edustajaa, jotka valitaan eurooppalaisesti muiden lisäksi. Siinä on järkeä. Minä olen sen puolesta, että me teimme tämän 751 puitteissa, ja se on ehdotus, jonka kollega Hefner jo teki, että tämä ei tapahdu pienten kustannuksella. Minä itse olen pienestä jäsenvaltiosta, ja minä pelkää sitä, että menetän ääniä. Niin, voidaan sanoa, että 151 Itävalta pitäisi 19 ja sitten valittaisiin joko eurooppalaisella tai kansallisella listalla. Rovat vaalipiirejä kansallisella alueellisella tasolla on kansallisessa, kansallisessa jäsenvaltiossa, miksi siis Euroopassa, herra Viiland, te mainitsitte sen, että tämä on vaikea kaava, sitä ei enää ole mietinnössä, jota minä toivon, että pystymme ottamaan askeleen siihen suuntaan, on lisää Eurooppaa. Madame Figueredo. Kiitoksia sitten Figueredo. Obrigada, senhora Presidente. Este relatório está claramente... Kiitoksia, puhemies. Tämä mietintö on aika kaukana Euroopan todellisuudesta, että me emme voi tukea sitä. Me emme ole samaa mieltä tästä. Se, että olisi 25 lisäjäsentä, jotka valitaan koko Euroopasta, joka siis kattaisi koko Euroopan alueen, se suosisi ennen kaikkea suuria maita. Meillä on 27 jäsenvaltiota tällä hetkellä, joiden kansalaisilla on oikeus valita omat edustajansa suoraan, ihmiset, jotka he tuntevat ja joiden kanssa he ovat kontaktissa säännöllisesti. Ja toiseksi, mielestäni meidän ei jälleen pitäisi hyökätä niitä oikeuksia vastaan, joita pienillä ja keskisuurilla mailla on. Nämä Eurooppa-edustajat laittaisivat MEPit vielä kauemmaksi kansalaisista. Mielestäni tämä ei ole Euroopan etujen mukaista. Stojanov. Kiitos, puhemies. Mitä tapahtuu, kun tämä ylikansallinen vaalipiiri perustetaan? Minulla ei ole epäilystäkään herra Duffin hyvien aikeiden suhteen, mutta tie helvettiin hän on täynnä tällaisia hyviä tarkoitusperiä. Tämä johtaa oligarkiaan, koska suurten puolueiden johtajat tulevat varmistamaan elinikäisen valitsemisensa Euroopan parlamenttiin tällaisen listan kautta Tämä maksaa sitten Euroopan veronmaksajille huiman määrän rahaa. Mitä sitten sukupuolten väliseen tasa-arvoon tulee ja vähemmistöjen edustamiseen Euroopan parlamentissa? Minun täytyy sanoa kollegoille, että tässä parlamentissa meillä on se määrä miehiä ja naisia, jotka valitsijamme ovat päättäneet tänne lähettää äänestysvilkkaus ehkä vähenee entisestään. Kiitos tämän tästä viikon. Uh, äh, Mr. Kuczynski, was... Kiitos. Herra Putinski, joka ei ole täällä sanoi, että minun puheenvuoroni, että olin, olin vuorioilla, mutta vuorilla jossakin, mutta paremmin sieltä kuin katsotaan pelkästään menneisyyteen. Ja sanottiin, että on vaikea selittää kansalaisille, miksi hoidetaan toimielinkysymyksiä eikä todellisia ongelmia. No, ranskalainen Jean Monnet selitti, että me tarvitsemme toimielimiä politiikan harjoittamiseksi. Ja tällä hetkellä ennen keskustelua, mehän kävimme keskustelua EUn kaikkein köyhimmille henkilöille annettavasta ruoka-avusta. Ja jos toimitaan järkevästi, kaikki on mahdollista. Ja sitten tämä koko Euroopan kattava lista, että se haittaisi pieniä valtioita. Jacques Santea esimerkiksi oli komission puheenjohtaja Juncker on euroryhmän johtaja. He tulevat kuitenkin myöskin pienistä maista. Euh, Sitten seuraava puheenvuoro Odi. Madame la présidente rouva puhemies, Ranskan EPP-valtuuskunta suurella enemmistöllä äänestää näitä ylikansallisia listoja vastaan. En mene tässä talouskysymyksiin enkä poliittisiin kysymyksiin, mutta tänä päivänä meillä on kaikki toimielimet olemassa, jotta Euroopan unionia voidaan rakentaa. Meidän ei tule tässä hätäisesti toimia. Tänä päivänä ongelma joka liittyy komission puheenjohtajan valintaan vuonna 2014. Meillä on kaikki keinot, joilla me voimme yhteisöllisiä asioita hoitaa. Jos me toimimme liian hätiköiden, emmekä kuule kansallisia parlamentteja ja hallituksia Schengenissä, talous, talouden hallinnassa, jossa kysymyksiä, joista emme löydä enemmistöjä, niin silloin me saamme aikaan yhteisön vastaisia ryhmittymiä. Meillä tulisi olla hieman kärsivällisyyttä. Jonain päivänä varmaankin liittovaltio syntyy, mutta meillä ei tällä hetkellä ole vielä tarvittavaa enemmistöä olemassa, koska aika ei ole vielä kypsä. Meidän ei tule tässä asiassa hätiköidä. Kiitoksia sitten Kelly. Uh, um, Kiitoksia puhemies. Henkilökohtaisesti minä vastustan näitä suosituksia, jotka liittyvät näihin ylimääräisiin meppeihin, vaikkakin olen kyllä Duffin fani. Ehdotus, että olisi 25 ylimääräistä meppiä, jotka valittaisiin kaikkialla Euroopassa Nämä ovat ne euroedustajia, joilla ei ole omaa vaalipiiriä, ja siinä ei ole mitään mieltä. Me emme voi sallia sellaista tilannetta, erityisesti nyt laman aikana, että esimerkiksi minun maani, me olemme vähentäneet parlamentin jäsenten määrää, kumonneet toisen kamarin, meppien määrä on jo supistunut, ja sitten puhutaan 25 ylimääräisestä jäsenestä, se ei missään tapauksessa ole järkevää. Tätä täytyy vastustaa. Meidän täytyy miettiä, millä tavalla voimme tehdä itsestämme tärkeämpiä kansalaisille, emmekä vähemmän tärkeämpiä. Kiitos. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä brons. The word democracy. Demokratia-sana tarkoittaa sitä, että kansa hallitsee ja kansa yksikkönä, kokonaisuus, joka sitä ei se on mikään satunnainen kokoelma ihmisiä, vaan kokoelma ihmisiä. Ja, ja tämä satunnainen yhdistelmä ei voisi harjoittaa yhteistä vakaa, koska yhteen identiteetti on välttämätön demokraattiselle yhteisölle. Euroopan laajuinen vaalipiiri, joka kattaisi 27 valtiota, ei ole mikään itseään määrittelevä kokonaisuus. Estelijä näyttää kuvitelman, että tämä kehitys saattaisi tapahtua tätä kautta, mutta, mutta tämä on ennakko eikä seuraus vaalitoiminnasta vain eurooppalaiset poliiset puolueet voisivat olla taistelemassa näistä paikoista, kansalliset puolueet eivät. Miten pitkään tulee viemään se, että, että ehdotetaan, että tällä tavoin valittavihin paikkojen osuus olisi neljäs tai puolet parlamentin paikoista? Tarko, tämä on se, että pyritään siihen, että eurokraatit hallitsevat Eurooppaa eurokraatien puolesta. Kiitoksia sitten Dämänäki. Hän voi kertoa vähän kannoistaan tähän mielenkiintoisen keskusteluun. Uh, Kiitos, rouva puhemies. Todellakin keskustelu oli hyvin mielenkiintoinen. Ja koska olen käyttänyt jo paljon aikaanne, niin haluaisin vain olla samaa mieltä parlamentin jäsenten kanssa, niiden jäsenten kanssa, jotka painottivat sitä, että meidän täytyy parantaa kansalaisten etujen asemaa Eurooppa-asioissa ja meidän täytyy kannustaa kansalaisia äänestämään vaaleissa. Eli voin sanoa teille, että Euroopan unionin komissio on jo päättänyt parantaa parantaa sellaista, niitä olosuhteita, joissa tulevat Eurooppa-vaalit käydään. Ja jos puhutaan vaalijärjestelmän uudistuksesta, jossa parlamentilla on aloiteoikeus, kuten hyvin tiedämme, haluaisin sanoa, että me odotamme innolla johtopäätöksiä tästä herra Duffin mietinnön tiimoilta käytävästä keskustelusta ja palaamme tähän asiaan sitten sen jälkeen. Kiitoksia komission jäsen. Ja sitten esittelen DAF, teillä on puheenvuoro. Puhemies, haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat olla, olleet täällä, erityisesti niitä, jotka ovat jääneet keskustelemaan poliittisista kysymyksistä liittyen Euroopan demokratiaan. Tätä keskustelua käydään nyt oikeaan aikaan, ja tämä on tärkeä kysymys. Ihan lyhyesti sanoisin, että nämä yleiseurooppalaiset jäsenet, joita on ehdotettu, olisivat erittäin vastuullisia Euroopan yleiselle mielipiteelle. Erityisesti niille jotka ovat väsyneitä ja turhautuneita, koska kansallinen politiikka on niin ahdasta ja ahdasmielistä. Mielestäni olisi hyvä, että tämä ehdotus palautetaan valiokuntaan. Meidän pitää vielä käsitellä tätä asiaa, mutta kuitenkin nopeasti jotta voimme laajentaa neuvottelumandaattia Euroopan parlamentin osalta, kun se ryhtyy neuvottelemaan komission ja neuvoston kanssa. Ja tällä tavalla voitaisiin edistää myöskin Eurooppa-myönteistä ilmapiiriä. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille tästä pitkästä ja mielenkiintoisesta keskustelusta. Keskustelu on päättynyt ja seuraavaksi siirrymme seuraavaan kohtaan, eli Van Ordenin